päätökseen, vaan tätä seurantaa jatketaan. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Näin olemme saaneet tämän esityslistan kohdan käsiteltyä. Seuraava esityslistan kohta on yhteinen kohta ympäristövaliokunnan kanssa. Äh, tervetuloa kollega Valeanille. Seuraava esityslistan kohta on tuotteiden jäljitys ja seuranta. Ja tilintarkastustuomioistuimen kannalta on tärkeää, että kun nyt tämän vuoden lopulla on tulossa tämä asetus, on tärkeää taata, että nämä väärinten tuotteet todellakin pystytään tunnistamaan EU-markkinoilla. Artik- tupakkatuotedirektiivin artikloista 15 ja 16 keskustellaan siis, ja tavoitteena on saada delegoidut säädökset hyväksyttyä tämän vuoden loppuun mennessä. Nämä delegoidut säädökset ovat hyvin tärkeitä meille, joten olen hyvin kiitollinen, että voimme keskustella nyt tupakkatuotteiden jäljityksestä ja seurannasta. Meidän pitää myös WHOn FCTC-puitesopimuksen vaatimukset saada täytettyä. Meidän pitää asettaa tämän keskustelun ytimeen se kysymys näistä yksilöivistä tunnisteista ja siitä, että ovatko ne todellakin riippumattomasti laadittuja. 80 prosenttia väärentöistä tupakkatuotteista tulee EU-markkinoille EUn ulkopuolelta. Suuri osa niistä on illicit whites-savukkeita. Ja tietysti ne pitäisi jotenkin saada myös tunnistettua tässä järjestelmässä. Haluaisin vielä huomauttaa, että tuhannet elinkeinoelämän ja kaupan alan toimijat, pienet ja isot yritykset ovat, niihin, niitä, niihin vaikuttaa sitten tämä delegoitu säädös. Ja tällä on vaikutuksia myös esimerkiksi syrjäisiin, syrjäisiin alueisiin. Joten haluaisin, että luemme järjestelmän, joka on kustannustehokas ja avoin niin, että voimme todella välttää monopolit, sillä kaikenlaiset monopolit aiheuttaisivat kustannuksia. Minulle on siis selvää, että meidän on, me olemme tässä luomassa maailmanlaajuista standardia. Kaikki, jotka tie, tuntevat tämän aiheen, o, tietävät, että tässä, tällä alalla lobbausta on paljon, sillä tässä on kyse suurista rahoista. Siksi me tarvitsemme todella arvoimen järjestelmän, johon integroidaan kaikki tähän astiset järjestelmät. Toivotan tervetulleeksi kaksi asiantuntijaa, ulkopuolista asiantuntijaa. Meillä on Olafin ja terveyspääosaston lisäksi täällä Florence Bertelletti Kemp. Hän on Smoke Free Partnership järjestöstä ja hän puhuu ennen kaikkea savukkeiden terveysvaikutuksesta. Missä, missä rouva Bertelletti on? Siellä hän on salin takaosassa. Tervetuloa teille. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös toisen ulkopuolisen asiantuntijan Erik Lökennin, joka on Coalition Against Illicit Trade-järjestöstä. Se on järjestö, joka luo ratkaisuja tällaisiin esimerkiksi seuranta, jäljitys- ja seurantajärjestelmiin. Jäljitys- ja seurantahan on tärkeää esimerkiksi lääkealalla ja kone, koneosien alalla. Jäljitys ja seuranta ei ole tärkeää pelkästään tupakkatuotteiden kohdalla. Haluaisimme nyt komissiolta kuulla, miten pitkällä ollaan ja onko myös talousarvion valvontavaliokunnan kannalta kaikki saatu huolehdittua. Seuraavaksi nyt kuitenkin kollega ja puheenjohtaja Valean. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös toivottaa teidät tervetulleeksi tähän keskusteluun tupakkatuotteiden jäljityksestä ja seurannasta. Kuten olette jo kuulleet, olemme päättäneet kutsua tänne tärkeitä puhujia tähän keskusteluun. Tässä paneelikeskustelussa varmasti saamme mahdollisuuden keskustella asiasta, joka on erityisen tärkeää eurooppalaisen kansanterveyden suojelemisen kannalta. Tästä syystä me haluamme käydä tätä keskustelua, sillä me todellakin haluamme kansanterveyttä suojella. Me haluaisimme ymmärtää myös paremmin, miten nämä uudet puitteet auttaisivat torjumaan tupakkatuotteiden laitonta valmistusta ja salakuljetusta. Me haluaisimme nähdä siis, minkälaisia hyötyjä tästä tulee kansanterveydelle Kuten rouva puheenjohtaja Gressle sanoi, suuria määriä väärennettyjä laittomia tuotteita tulee markkinoille. Ne eivät täytä tupakkatuotedirektiivin vaatimuksia. On merkkejä siitä, että näiden tuotteiden määrä on jopa kasvamassa. Me olemme huolestuneita siitä, että nämä laittomat tuotteet haittaisivat laillisten tuotteiden myyntiä. Tilanne on vakava ja tämä osoittaa vain, miten tärkeää on saada aikaiseksi vahvat puitteet, jotta saamme nämä ongelmat ratkaistua. Totta kai Haluamme tietää tarkalleen, miten konkreettisesti voisimme näillä uusilla puitteistoilla saada torjuttua laittomien tuotteiden tulemista markkinoille. Tämä minulta aivan lyhyesti, sillä meillä on täällä todellisia asiantuntijoita paikalta. Joten antaisin puheenvuoron herra Martin Seychellille, joka on terveyden pääosaston pääjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos, että saan puhua terveyden pääosaston puolesta tässä hyvin tärkeässä keskustelussa tupakkatuotteiden jäljityksestä ja seurannasta. Kuten tiedätte, komissio tekee tällä hetkellä työtä EUn laajuisen tupakkatuotteiden jäljitys- ja seurantajärjestelmän eteen, joka, jota vaaditaan tupakkatuotedirektiivin artiklassa 15, joten on hienoa saada antaa teille tilannekatsaus tähän työhön. Haluamme myös kertoa komission prioriteista Ensiksi haluaisin muistuttaa päätavoitteista tällaisessa eu laajuisessa järjestelmässä ja niistä syistä, miksi tupakkatuotedirektiiviin otettiin tällaiset vaatimukset. Laittomat tupakkatuotteet vaikuttavat haitallisesti yhteiskuntaan monessakin mielessä. Ensinnäkin nämä laittomat tuotteet vaarantavat kansalaisten he, terveyden Nimittäin nämä laittomat tuotteet ovat halvempia ja tämä taas tukee riippuvuutta ennen kaikkea nuorten keskuudessa. Lisäksi nämä tuotteet vaikeuttavat kansanterveyden suojelemista kansallisella EU-tasolla. Laittomat tuotteet eivät useinkaan vastaa tupakkatuotedirektiivin vaatimuksia esimerkiksi terveys, terveysvaroituksista ja muista. Meidän, Tämä siis vaikeuttaa sitä, että, yritäs, että yritämme, yritämme saada torjuttua tupakoinnin aloittamista ennen kaikkea nuorten keskuudessa. Ja lisäksi vuonna 2012 tehtiin tutkimus, jonka mukaan vuosittain 11 miljardia euroa olisivat taloudelliset vahingot tällaisista laittomista tuotteista. Ja komissiossa nämä viestit on, on kuultu kyllä aivan selvästi. Tästä syystä me olemme asettaneet etusijalle työssämme FCTC-puitesopimuksen protokollan täytäntöönpanemisen. EU on täysin sitoutunut tähän protokollaan. Se EU oli yksi ensimmäisestä osapuolesta, joka vuonna 2016 ratifioi tämän puitesopimuksen protokollan, ja me ajamme sitä sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti, jotta protokolla voitaisiin saada voimaan. Tämä protokolla antaa vahvan viestin laittoman kaupan torjumisesta ja me olemme saaneet nyt alustettua työtä tämän protokollan täytäntöönpanemisen aloittamiselle. Kuten tiedätte, me aiomme pakkaustasolla saada aikaiseksi yksilöivän tunnistejärjestelmän EU-laajuisesti EU-markkinoille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että artikla kahdeksan FCTC-puitesopimuksessa saadaan näin pantua täytäntöön EU-ssa. Mm, terveyspääosasto on Olafin ja muiden yksiköiden kanssa vastuussa tästä työstä ja näin me siis teemme lains, luomme lainsäädännön, jotta saamme tästä järjestelmästä toimivan. Tämä on ykkösprioriteetti komissiolle ja yritämme saada tämän kaiken valmiiksi oikea-aikaisesti. Myönnän kyllä, että tämä on vaikeaa työtä. Siihen liittyy teknistä, strategista ja pitkän aikavälin suunnittelua. Ja meillä on myös oikeudellinen määräaika direktiivissä 20. toukokuuta 2018. Tähän mennessä tämä on kaikki saatava aikaiseksi savuketuotteiden ja itserullattavien savukkeiden kohdalla. Meidän prioriteettimme on saada aikaiseksi toimiva järjestelmä, joka on tehokas laittomien tuotteiden kaupan torjumisessa ja me haluamme näin suojella kansan terveyttä ja panna täytäntöön tupakkatuotedirektiivin. Jotta pääsemme tähän, me tarvitsemme järjestelmän, joka myös heijastelee toimitusketjun realiteetteja. Tästä syystä olemme tehneet hyvin tarkan sidosryhmien kuulemis, kuulemisen, julkisen kuulemisen, markkinatutkimusta ja myös hyvin laaja-alaisia sidosryhmien kokouksia olemme järjestäneet, jotta saimme taloudellisilta toimijoilta ja kansalaisjärjestöiltä palautetta. Haluaisin korostaa, että terveyspääosasto on tässä kaikessa, kaikessa noudattanut FCTCn vaatimuksia ja se on tehnyt yhteistyötä tupakkateollisuuden kanssa vain, kun se on ollut täysin välttämätöntä olemme toimineet kaikissa kokouksissa täysin avoimesti. Me olemme samalla keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa koko ajan, jotta ö, tätä järjestelmää myös jälkikäteen pannaan hyvin täytäntöön. Täytäntöönpanon lisäarvo on tärkeää, jotta saamme aikaiseksi tehokkaan jälkitys- ja seurantajärjestelmän. Toimien pitää olla tietysti oikeasuhtaisia tavoitteiden kannalta ja pitää pitää myös mielessä PK-yritykset. Olen varma, että ehdotut toimenpiteet saavuttavat tämän. Ja olemme myös osoittaneet, että toimet ovat hyvin kustannustehokkaita. Yksi kriteeri tehokkuudella on myös FCTC-puitesopimuksen protokollan noudattaminen. Pitää siis taata, että viranomaiset hallitsevat tätä jäljitysjärjestelmää täysin. Tämä on ollut ykkösprioriteetti komissiolle alusta lähtien ja olemme valvoneet kaikkia toimenpiteitä, jotta tämä tavoite saavutetaan. Mitä tulee aikatauluun, olemme alustavan aikataulun julkaisseet ja nämä säädökset pitäisi saada tämän vuoden loppuun mennessä hyväksyttyä. Terveyspääosasto on tehnyt myös sisäisen suunnittelunsa ja olemme pysyneet aikataulussa. Me Olemme sisäisiä, sisäiset toteuttaneet ja käyneet keskusteluita jäsenvaltioiden ja toivon, että tämän vuoden aikana saamme nämä asiakirjat julkaistua hyvän sääntelytavan mukaisesti. On tärkeää muistaa, että tässä ei ole kyse pelkästään EU-järjestelmästä. On hyvin todennäköistä, että muutkin toimijat katsovat tätä EUn jäljitysmallia tulevaisuuden ratkaisuna ja mallina. tämän EUn ehdottama ratkaisu. Siksi on tärkeää taata, että EU tässä noudattaa hyvin korkeita noudattamisstandardeja. Tupakkatuotedirektiivin artiklan 15 vaatimuksia olemme näin siis toteuttaneet ja aiomme niin tehdä jatkossakin. Kiitos teidän yhteistyöstänne. On tärkeää lisätä tietoisuutta tästä ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaisi olla. Kiitos. Uh, thank you very much. now I would like to invite Madam... Kiitos. Seuraavaksi Margaret Hoffman, Olafin pääjohtaja, saa puheenvuoron. Yeah. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Two chair. Niin, kiitos kaksi puheenjohtaja teille. Kiitos myös kutsusta kokoukseen, joka todellakin on hyvin tärkeä. Selventääkseni asiaa nyt tiedätte varmaan, että Olaf on eturintamassa, kun torjutaan laitonta savukekauppaa EU-ssa. Sante pääosasto ja kollegani Martin Seychelles ovat tupakkatuotedirektiivistä vastuussa eturintamassa, joten vastaavat tästä jäljitys- ja seurantasäännöistä. Tietysti, kuten kaikki komission yksiköt tekevät yhteistyötä mekin, jotta sääntöjen säännöt voidaan toteuttaa. Tunnustamme tehtävä haasteellisuuden, kuten komissionkin kollegat tekevät. Ja täytyy olla myös tasapaino eri sidosryhmien näkemysten kesken ja ottaen huomioon vaatimukset ja niin, että päästään hyvin toimivaan jäljitys- ja seurantajärjestelmään haaste on todellakin suuri ja tästä varmaan keskustelette. Se, mitä tässä halusin tehdä, koska kuten sanoin alussa, niin me olemme asiasta vastaava yksikkö kaupan torjunnassa tupakkatuotteissa, niin halusin, että keskustelu asetetaan laajempaan asiayhteyteen, eli kerron, mikä on asiain tila laittoman kaupan torjunta toimissa. Haaste on jatkuva, kuten sanottiin, laittoman kaupan määrä on suuri edelleen, sietämättömän suuri. Sitä ei voida sietää verojen tai kansanterveyden tai turvallisuuden kannalta. Saatatte tietää, että komissio hyväksyi vuonna 2013 kattavan strategian, jolla halutaan parantaa laittoman kaupan torjuntaa. Meillä on ollut neuvoston päätelmiä joulukuulta 2013. Sillä rohkaistaan, tai on rohkaisivia ehdotuksia todellakin Meillä on ollut toimintasuunnitelma, jossa on 50 eu tasan tointa myöskin jäsenvaltioille, joihin voidaan ryhtyä. Nyt periaatteessa olemme saattaneet loppuun toimintasuunnitelman toteuttamisen ja ehkä tiedättekin, se lähetettiin myös Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. Arvioimme saavutettua edistystä vuoden 2013 strategiassa Tämän vuoden toukokuussa komissio on julkaissut tupakan toimeenpanoraportin, kuten me sitä kutsumme. Sekin lähetettiin toimielimille. Ja jos lyhyesti voisin tehdä yhteenvetoa tärkeimmistä asioista raportissa. Siinä on kaksi osaa, eli arvioidaan vuodesta 2013 asti saavutettua edistystä. Ja ehkä tärkeämpi teille myös on se, että siellä esitellään joitakin ideoita tulevista toimista. Raportin löydöksiä on, että kaiken kaikkiaan EU-tasolla komissio, Olaf ja jäsenvaltiot saavuttivat tavoitteensa, jotta laittoman kaupan torjuntaa voitu parantaa sekä toimintapoliittisella tasolla että toimeenpanotasolla. Ihan toimeenpanotasolta esimerkki laittomien savukkeiden takavarikointien määrä on kasvanut viidenneksellä vuodesta 2013. 3,1 miljardia ja nyt on 3,8 miljardia savuketta. Olaf itse on ollut tutkivana viranomaisena – suojellut unionin taloudellista etua tulopuolella. 1,1 miljardia savuketta on ollut meidän osuus takavarikoista viimeisen kahden vuoden aikana. No sitten toimintapoliittinen puoli. Martinhan tämä jo mainitsi. Jos näin voidaan sanoa, niin eh, toimeenpanon eh, huippukohtana oli tietysti säännöstö, sääntelykehyksen toteuttaminen, tupakkatuotedirektiivi. direktiivi sen hyväksyminen ja sitten, että allekirjoitettiin ja ratifioitiin tämä tupakkoinen torjunnan puitesopimus. Olemme kiitollisia parlamentille, että se meitä tuki ja että EU sai ratifioitua nopeasti. Kesäkuussa 2016 se ratifioitiin. Tästä suuret kiitokset parlamentille myöskin. Täytyy myös tunnustaa kuitenkin, että Tämä sääntelykehys elityöryisesti liittyen jäljitykseen ja seurantaan ei ole vielä voimassa. FCTC-puitesopimus ei ole vielä voimassa. Tähän mennessä on 26 ratifiointia saatu, tarvitaan 40 vielä ja kuusi jäsenvaltiota ovat ratifioineet pöytäkirjan tai puitesopimuksen. Tähän mennessä tarvitaan paljon enemmän. Kuten Seychelles sanoi, niin me mainostamme tai tuemme ratifiointia jäsenvaltioiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä, mutta tietysti myös asiaan liittyvien kolmansien maiden kanssa. Siinä meillä on sellainen tunne, että keskustelut etenevät ja toivottavasti puitesopimus on voimassa 2018 vuoden loppuun mennessä, mutta siltikin täytyy painottaa, että jotta voidaan saada tehokas ja vaikuttava puitesopimus, jossa säännöt todellakin toimivat, niin niin avainasemassa olevien kauttakulkumaiden täytyy olla ja lähdemaiden täytyy olla mukana, se on olennaista jäljityksessä ja seurannassa. Ja kuten täällä jo mainittiin, niin asiaan liittyvien sääntöjen toteuttamisen ohella puitesopimuksessa tai direktiivissä, niin täytyy toteuttaa myös tupakoinnin torjunnan puitesopimuksen sääntöjä. Kaiken kaikkiaan hyvää edistystä on saatu toimeenpanopuolella, mutta myös lainsäädäntöpuolella. Jatkamme työtä sen eteen. Mutta kuten kaikki tiedämme, niin laiton kauppa, laittomat markkinat muuttuvat koko ajan. Ja mainitsitte myöntävän kasvavan cheap white ilmiön. Se tunnustettiin jo strategiassa vuodelta 2013. Joten aina välineitä täytyy sopeuttaa uusiin haasteisiin. Näin haluammekin tehdä – 2016 maaliskuun päätöslauselma meillä on myös teiltä. Sitä tarkastelemme ja komissio nyt keskuudessaan miettii toukokuun raportin toteuttamisesta, jotta voidaan edelleen sopeuttaa välineitä ja mahdollisesti lisätä sinne äh, meidän työkalupakkimme vielä, vieläkin uusia toimia. Vielä en siitä voi paljon sanoa, koska vielä mietimme sisäisesti asiaa, mutta olemme kuulleet Virolta puheenjohtajamaalta, että Raportin toimeenpanosta annetaan raportti toukokuussa ja tietysti toivotamme tervetulleeksi Euroopan parlamentin panoksen asiaan. Ja tähän kuulemiseen perustuen neuvoston parlamentin ja muiden ryhmien kanssa odotamme, että komissio esittelisi toimenpideryhmän ensi vuonna liittyen tähän raporttiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Bertiletti. Olkaa hyvä. Thank you very... Kiitos paljon. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitos kutsusta tähän hyvin tärkeään keskusteluun osallistumaan. Seuraava Esityksessäni selitän lyhyesti, että mikä tämä tupakointitupakumppanuus on ja miten toimimme. Ja haluan myös julistaa, että en ole saanut mitään rahoitusta tai mitään muutakaan keneltäkään kaupalliselta toimijalta, jolla olisi intressi EU- tai FCTC-keskustelujen tulokseen, joka koskee siis laitonta kauppaa tupakkatuotteilla. Haluaisin myös virallisesti eh, julkistaa, että itse asiassa en ole jäljitys- ja seuranta-asiantuntija, mutta että toivottavasti ymmärrän sen tarkoituksen. Seuraava kuva, olkaa hyvä joten lyhyesti. Snow Free Partnership-yhtymä on laaja verkosto, johon kuuluu 42 järjestöä 22 maasta, ja meillä on kumppanuuksia myös kolmen kansainvälisen järjestön kanssa, jotka toimivat maailmanlaajuisesti. Seuraava. Se, mitä teemme, niin teemme sen vuoksi, kuten olemme kuulleet, niin Tupakan kulutus on tärkein yksittäinen kuoleman aiheuttaja, joka voidaan välttää Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Se on siis estettävissä oleva terveysriski sydän- ja verisuonisairauksille, hengityselinten sairauksille ja syövälle. Olemme mukana myös salakaupan torjunnassa, koska laiton kauppa on väline avata suljettuja markkinoita tupakkateollisuudelle, heikentää torjuntatoimia ja levittää tätä tupakoinnin epidemiaa ja aiheuttaa verotulojen menetyksiä hallituksille. Seuraava. Mitä tarkoittaa, ei näe metsää puilta? Neuvotteluiden alusta alkaen kaikki ovat kovasti keskittyneet selvitys, jäljitys- ja seurantajärjestelmän ominaispiirteisiin. Meillä on ollut sidosryhmäkokouksia, Järjestelmä on aika monimutkainen. Ja vaikkakin kaikki, mitä on tehty, niin siinä yritetään todellakin aidosti selvittää, miltä jäljitys- ja seurantajärjestelmä tulee näyttämään, niin varmaan olette samaa mieltä toivottavasti, että useimmat kansalaiset eivät tätä ymmärtäisi. Avainkysymys on seuraava. Näemmekö metsän puilta? Olen tämän ilmaisun valinnut, koska se tarkoittaa, että jos keskitytään liikaa yksityiskohtiin, niin se laaja kuva jää näkemättä. Ei, mutta kuten sanoin, en ole asiantuntija järjityksessä ja seurannassa ja esitykseni keskittyy sen vuoksi tähän metsäpuoleen kuvainnollisesti. Haluaisin kutsua teidät kävelylle tähän metsään jotta voitte nähdä metsäni, ottaa olette nähneet aiemmin, että pystytte tarttumaan avainasioihin tässä asiakokonaisuudessa. Seuraava. Ensimmäinen kysymys, joka pitäisi kysyä, on seuraava. Mikä on järjestelmän tarkoitus, jäljitys ja seuranta? Ymmärtääkseni se on se, että sen pitäisi mahdollistaa se, että tulliviranomaiset voivat valvoa ja seurata toimitusketjussa tuotteita. Pitäisi myös mahdollistaa se, että voidaan kartoittaa se kohta ketjussa, jossa tuotteet, jotka on laittomasti valmist, laillisesti valmistettu, sitten tulevat laittomaan kauppaan. Esimerkki tästä. Vaikka täytyy sanoa, että valmistavarat makset maktiinin siltikin 2014 viranomaiset antoivat rangaistuksen koska se ilmeisesti oli tuonut omia tuotteitaan Belgian markkinoille. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että tupakkateollisuus on vastuussa omien tuotteidensa salakuljetuksesta? No, ehkäpä pitäisi tarkastella historiaa ja sitten nähdään. Seuraava. Pitäisi tarkastella menneisyyttä ja muistaa, mikä oli lähtökohta 18 vuotta sitten 1999 marraskuussa Kanadan hallitus haastoi oikeuteen Yhdysvaltain tuomioistuimeen, kun tuli viitteitä tupakkayhtiöiden toiminnasta. Sitten 2000 toukokuussa suurin osa Kolumbian kuvernööreistä, myöskin Philip Morrisin haastoi oikeuteen salakuljetuksesta. Ja 2000 EU-komissio ja kymmenen jäsenvaltiota esittivät kanteet Philip Morrisia vastaan, Reynoldsia ja Tobacco Internationalia vastaan. Syyttivät niitä siitä, että oli kansainvälinen järjestelmä äh, savukkeiden salakuljetukseen, jolla estetään hallituksia valvomasta äh, tupakkateollisuutta, määrätä hinnat, äh, lahjoa viranomaisia ja käydä sitten terrorismia tukemien valtioiden kanssa kauppaa. Tämä johti sopimukseen joka ei ole enää olemassa, mutta johti myös siihen, että EU lähti johtoasemaan neuvotteluissa kohti kansainvälistä sopimusta laitonta kauppaa vastaan ITP. EU näitä neuvotteluja johti ja siitä pitäisi olla kovin ylpeä. Seuraava. No niin. Voisi sanoa, että näin oli aiemmin. Mitäs nyt tapahtuu? Ka- ka- katsoin viime viikolla esitettyä muistiota. Tuliviranomaisten korkean tason työryhmä sellaisia on todettava, että selikuljetus ei ole ollenkaan niin näkyvällä siellä EU-ssa, mutta toisaalta todetaan, että chip ja väärennökset ovat äh, takavarikossa ensisijaisia, mutta mitään yksityiskohtaista tietoa muistiossa ei ole. Olen pyrkinyt tarkastelemaan, että minkälaisia tietoja sitten on, voi, pystyin löytämään. Tämä kuva on vuodelta 2011 ja vuodelta 2012 maailman tullijärjestöltä. Se näyttää, että aitojen savukkeiden salakuljetus on aika suurta, paljon suurempi kuin Cheap white ilmiö tai väärennykset. Tämä on hauska kuva. Se tulee PMIin esityksestä osakkeenomistajille. Tässä todetaan, että 3 biljoonaa savuketta myytiin yli eh, Kiinan ulkopuolella, niin vain kaksi prosenttia oli laitonta väärennöstä. Ilmeisesti tupakkayhtiöillä on kohderyhmäkohtainen narratiivi, mutta joka tapauksessa, kuten aiemmassa kuvassa nähtiin, niin pahimmat luvut, joita on virallisesti raportoitu maailmanlaajuisesti, on 7 prosenttia. Selvä. Voisi sanoa, että nämähän nyt ovat vain lukuja, mutta ne ovat siis maailmaa koskevia maailmanlaajuisesti, mutta ei EU-ta. No katsotaan sitten seuraavaa. No, tässä on yhteenveto eri raporteista SAN- ja STAR-hankkeista. Eri järjestöt ovat näitä laatineet. Kuten näette, niin raporttien yhteenveto osoittaa EU-sta, että vieläkin on 56 prosenttia laittomien markkinoiden osuus, jotka liittyvät aitoihin savukkeihin tupakan valmistajien omien tietojen mukaan miten tai mitä tahansa tietoja tarkastellaan globaalilla tasolla tai EUlla, niin hyvin samanlaiset ovat tulokset. Yli puolet laittomista markkinoista koskee edelleen tupakkateollisuuden omia tuotteita. Ehkä tupakkayhtiöt sen vuoksi ovat tull- muuttaneet PR-katastrofin, siis silloin he olivat paria tuottajia, niin nyt siitä on tullut PR-menestystarina, jossa he ovat sekä uhri että osa ratkaisua. Kuitenkin Näyttää sitä, että olisi muututtu tai että laittomien luonne olisi muuttunut, ei ehkä ole niin vakuuttava kuin teollisuus haluaisi meidän uskovan. Toivottavasti olette samaa mieltä. No, mikä on ollut teollisuuden strategia, jotta he ovat kun he ovat yrittäneet saada meidät uskomaan, että heillä on puhteet ehot puhsissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana teollisuus on esittänyt ponnistuksensa yhteistyön ja varmistanut, että toimeenpanoviranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota väärennöksiin ja pienten toimijoiden aiheuttamaan kilpailun, siis niin kutsutut cheap white-savukkeet. He ovat myös saaneet aikaan oman järjestelmänsä Codentifyn, joka olisi kattava ratkaisu laittamaan kauppaan. Codentify todellakin on suuri edistysaskel, kun se pitää hallitukset pois tupakkatehtailta ja asettaa teollisuuden tämän laittoman kaupan torjunnassa johtoasemaan kuitenkin, ja kumppaniksi. Kuitenkin Codentify-järjestelmä ei tarjoa mahdollisuutta todeta, että mikä koodi on aito, vaikkakin, että duplikaattia saadaan selville. Vaikka kuten olemme nähneet, niin tupakkatuollisuuden omat tuotteet ovat edelleen pääongelma. Mutta ei tarina tähän pääty. Teollisuus on oikein hyvä peittämään jälkensä ja nyt todellakin he ovat saavuttaneet huipputason, kun he myyvät Codentifyn toimijalle, josta, jonka väittävät olevan riippumaton. Seuraava. Nykyisin. Kuka edistää tupakkateollisuuden ratkaisuja? Voidaanko se sanoa ja kuka voi sanoa? Ja esimerkiksi, vaikkakin herra Ken, joka on täällä vieressäni, niin saattaa näyttää riippumattomalta. Onko hän koskaan mainostanut Codentifyta esityksissään, artikkeleissaan tai osallistumassa eri kokouksiin, jossa tuetaan Codentifyta? Ja jos hän on näin tehnyt, niin uskoisit tai luottaisitteko tähän ratkaisuun, jota hän haluaa mainostaa? No ihan vain kysymyksiä. No seuraava. Haluaisin nyt tehdä johtopäätöksen, koska 10 minuuttia niin taitaa olla lopussa. Johtopäätöksenä haluaisin sanoa yksinkertaisesti, että teollisuus on edelleen mukana laittomilla markkinoilla omilla tuotteillaan. Ja vaikka olisi totta, että takavarikkoja on vähemmän, niin jos talossa on tulipalo ja sitten tekee hälytyksen ja tulipaloa ei ole, niin Poistetaanko varoitusjärjestelmä varmistaakseen, että siis kun tulipaloa ei ollutkaan, niin että järjestelmä on olemassa, että todellakin voidaan omien tuotteiden toimitusketjua valvoa. Ja sehän on se, mikä jäljitys- ja seurantajärjestelmän tarkoitus pitäisi olla. Laiton kauppa, kuten olemme kuulleet, on myös maailmanlaajuinen ongelma, johon tarvitaan globaali ratkaisu. Ja kyllä WHO, FCTC, puitesopimus on vastaus. Kaikki järjestöt, jotka tukevat Codentify-järjestelmää riippumatta siitä, että miten ne ovat peitettyjä, niin täytyy saada selville. Täytyy varmistaa, että kolmannen tasapuolet EUn ulkopuolella arvioivat järjestelmät, että voidaan varmistaa, että kaikki mahdolliset valmistajan manipuloinnit voidaan torjua ja sen vuoksi varmistaa yhteen toimivuus EUn jäljitys- ja seurantajärjestelmän kanssa maailmanlaajuisesti. Seuraava. Olin siis, tai olin, viittasin alussa näihin puihin. Halusimme varmistaa, että riippumattomuuden määritelmä on vesitiivis. Halusimme varmistaa, että sopimukset valmistajien ja tietovarastoyhtiöiden kanssa voidaan arvioida ec sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu. Haluaisimme varmistaa, että standardit turva turvaominaisuuksille ja yksilöllisille tunnistille ovat yhteydessä toisiinsa. Nyt ei ole varma, että onko niin. Siis, että yksilöllisten koodien kloonaaminen tai muuttaminen olisi melkein mahdotonta. Ja että leimaratkaisu EU-tasolla voisi olla hyvä ratkaisu, jos siihen ei liity mitään monopoleita. Kiitos. Ja besten dank. Kiitos paljon taisteluhengessä hengessä olitte. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron herra Kennille. Ehkä voitte myös vastata Rova Perteletin kysymyksiin. Kiitos tänne tulosta. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kumpankin valiokunnan puheenjohtajaa kutsustaan tähän keskusteluun. Minulla on suuri ilo tämän Coalition Against Illicit Trading nimissä mutta myös Worldlinein mielessä, joka, nimissä, joka on minun työnantani, puhua tästä asiasta jäljitys- ja seurantajärjestelmistä nyt EUn tupakkatuotedirektiivin puitteissa. Rova Perteletteli, voisin sanoa, että minä olen yksi näistä puista tavallaan tuossa metsässä, joka nyt käsittelee tässä hyvin spesifistä aihetta. Ensiksi annan nopean yleiskatsauksen Atos Worldlineen ja tähän osaamiskeskukseen, jossa, jota olen osa. Ja sitten voisin vastata tiettyihin kysymyksiin. Haluaisin antaa hieman tavallaan todisteita pätevyydestämme näissä jäljitys- ja seuranta-asioissa. Nämä ovat siis ne kysymykset, joihin minua pyydettiin vastaamaan. Haluaisin vain kertoa ensiksi, kenelle teen töitä. Atos on johtaja digitaalisessa siirtymässä. Noin 100 000 ihmistä maailmanlaajuisesti on sen palveluksessa. Tässä samalla te- on tätä teknologiaa, toimiko diat. No niin, nyt tämä toimii. Anteeksi tästä. Eli noin 12 miljardia euroa on vuotuinen liikenne, liikevaihtomme. Me olemme johtaja esimerkiksi kyberturvallisuuden, pilvipalveluiden ja esimerkiksi verkkoalustoiden tarjoamisessa Worldline on Atoksen tytäryhtiö ja se prosessoi 6 miljardia transaktiota vuodessa – Worldlinella on siis tämmöinen osaamiskeskus, jäljitys- ja seurantaosaamiskeskus, joka keskittyy laittomaan kauppaan, väärennettyihin tuotteisiin ja veropetoksiin. Atos Worldline kaiken kaikkiaan ja erityisesti sen osaamiskeskus ovat riippumattomia IT-ratkaisujen tarjoajia, eli me emme omista näitä tuotteita tai ohjelmistojamme. Olemme siis järjestelmien integroija, joka tarjoaa kolmansin osapuolen tuotteita. Me siis räätälöimme ne asiakkaiden tarpeeseen julkisten ja yksi, äh, julkisten ja yksityisten asiakkaiden. Me siis näin tarjoamme ratkaisuja, mitä, siihen mitä Rouva Bertaletti sanoi, uudet teknologiat, vanhat teknologiat, Codentify, tai muut jäljitys- ja seurantajärjestelmät, jotka ovat markkinoilla. Me tarkastelemme näitä kaikkia ja arvioimme, olisivatko ne mahdollisesti hyödyllisiä asiakkaillemme. Meidän ainutlaatuista osaamistamme on tuntea elinkeinoelämän. Me tiedämme, miten, miten asennetaan tulosten, joka luo tämän tunnisteen, tai miten integroidaan tällainen laite tuotantolinjaan. Me olemme tehneet esimerkiksi lääkealan, tupakka-alan, olutalan ja muiden alojen asiakkaille töitä. Näitä kaikilla aloilla tar- kärsitään laittomasta kaupasta ja väärennöksestä. Me olemme mukana myös markkinatutkimustoimissa. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta meillä on tämä Track and Trace 2020 kertomus esimerkiksi, jos teitä kiinnostaa se, niin anna kyllä mielelläni teille lisätietoja. Me olemme seuranneet tupakkatuotedirektiivin keskusteluita jo vuosia, aivan samalla kuin samalla tavalla kuin olemme seuranneet lainsäädäntöä esimerkiksi lääkealalla. Vuonna 2014 sanottiin, että jäljitys- ja seurantajärjestelmä pitää saada aikaiseksi toukokuuhun 2019 mennessä. Haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että nyt on kova kiire saada aikaiseksi nämä täytäntöpanosäädökset 18-22 kuukautta taloudelliset toimijat tarvitsevat aikaa soveltuakseen tähän järjestelmään. Monet niistä eivät välttämättä ehdi ajoissa tätä soveltaa, sillä he eivät vielä tiedä, mitä heiltä vaaditaan käytännössä. Eli kysymys kuuluu nyt, mitä on pöydällä tällä hetkellä. me pidämme tiivistä yhteistyötä, tiivistä yhteyttä yllä mahdollisimman moniin sidosryhmiin, esimerkiksi jäsenvaltioihin ja ministeriöihin, esimerkiksi tulliviranomaisiin ja terveysministeriöihin, mutta me pidämme yhteyttä myös toimitusketjun toimijoihin, suuriin tuottajiin, pieniin tuottajiin, tukkumyyjiin ja vähittäismyyjiin. Olen myös yhteydessä terveyden, komission terveyden pääosastoon ja Olemme yrittäneet saada aikaiseksi kokouksia, jotta voisimme antaa palautetta, mutta tämä oli, on, on ollut vaikea, vaikeaa. Me olemme kuitenkin osallistuneet terveyden pääosaston sidosryhmäkuulemisiin. Sidosryhmäkokouksessa toukokuussa terveyden pääosaston edustajat esittelivät eri vaihtoehdot jäljitys- ja seurantajärjestelmälle. Me saimme kontaktiemme kautta palautetta ja ymmärsimme, että seuraavat vaihtoehdot ovat käsittelyssä tällä hetkellä. Ensinnäkin, kuka tekisi mitä? Suosituin vaihtoehto on tämä jaetun hallinnoinnin malli, eli jäsenvaltiot valitsisivat ne tahot, jotka olisivat vastuussa näiden yksilöivien tunnisteiden laatimisesta. Eli ne sitten laitettaisiin pakkauksiin ja tiedot valitettaisiin tiedon tallennuskeskuksiin. Ja nämä, nämä tunnisteet skannattaisiin toimitusketjussa eri toimijoiden toimesta sitten ihan viimeiseen vähittäismyyjään asti ja kaikki tupakkatuotteiden liikkeet pitää sitten välittää tähän keskitettyyn tieto, tietotallennusjärjestelmään. Tämä saattaa kuulostaa tekniseltä, mutta meidän mielestämme tämä jaetun hallinnon malli vaikuttaa järkevältä. Ja tämä koodijärjestelmä on tässä keskeistä, kun jäsenvaltiot vastaavat tästä, näin taataan riippumattomuus valmistajista ja taataan jäsenvaltioiden viranomaisten valtuudet. Kuitenkin kaikki pystyvät jäljittämään tuotteita. Me äh, tarvitsi, tarvitsemme näitä yksilöiviä tunnisteita ja komission terveyden pääosastolla ei välttämättä tunneta kaikkea, kaikkia teknologisia kehityksiä. Monet pelkäävät, että näitä koodeja voidaan kopioida. No jokainen koodi voidaan kopioida, mutta tässä tietojen tallennusjärjestelmässä on tiedot ja kaikki äh, kopioidut koodit voidaan näin tunnistaa. Eli jos koodi kopioidaan, niin sen tiedot eivät vastaa tietokannan tietoja ja näin se voidaan siis tunnistaa. Ja sitten tästä tietojen tallennusmallista tämä jaettu tai yhdistetty malli on suosituin malli. Eli tässä keskitytään tietojen hallintaan ja tallentamiseen. Jokaisen tietojen tallennusjärjestelmä hallinnoi tietoja tietyltä valmistajalta. Toiseksi meillä on riippumaton EU-laajuinen keskusvalvontajärjestelmä, jossa valvotaan tietoja näiden paikallisesti tallennettujen tietojen pohjalta. Me olemme kuulleet, että jäsenvaltiot haluavat edelleen omat tietojärjestelmänsä. No voisimme ajatella, että jokaiselle jäsenvaltiolle olisi rinnakkain vielä oma järjestelmänsä, mutta mielestämme se ei ole taloudellisesti järkevää, sillä samoista tiedosta olisi näin useita kopioita ja se vain lisäisi kustannuksia. Terveydenpääosasto yrittää ajaa nyt tätä keskitettyä tietojen tallentamisjärjestelmää ja se on oikea tie eteenpäin. Tämä lisää tehokkuutta kansallisessa ja kansainvälisessä valvontajärjestelmässä. Ta- tietojen analyysiosion pitäisi olla kaikkien keskipisteessä, huomioon keskipisteessä tässä elinkeino, eli elämän edustajat ja esimerkiksi myös järjestöt ovat samaa mieltä tästä. Mielestäni tälle, tällaiset järjestelmät ovat siis järkeviä ja voisivat edistää tehokasta jäljitys- ja seurantajärjestelmää. Mutta ei ole aina selvää, mitä, mitkä, mitä elementtejä terveydenpääosasto ottaa huomioon tätä järjestelmää luodessaan. Jotkut aspektit ovat vain akateemisia ja me toivomme, että saadaan luotua toimiva järjestelmä, miten terveydenpääosasto sitten takaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Olemme saaneet eh, tietää, että toi, taloudellisilta toimijoilta vaaditaan tietyt eh, tiedot ennen kuin eh, ne voivat osallistua, ja tämä loisi tiettyjä esteitä. Tämä on teknologisesti mahdollista, mutta emme näe tässä lisäarvoa, ellei artiklassa 15 sitten vaadita tällaista. Toinen huolenaiheemme on, miten Santepa-osasto takaa näiden yksilöivien tunnisteiden riippumattomuuden. Yksilöivät tunnisteet ovat siis erillisestä, erillisiä näistä pakkauksessa olevissa koodeista. Eli näitä hallinnoisivat jäsenvaltiot, eli kaikki kaikki teollisuuden alat, mukaan lukien tupakka-ala käyttää GS, GS1-koodeja ja SSCC koodeita, koodeja. Ja näitä käytetään myös paleteissa. ja jos nyt tehdään näitä lisävaatimuksia, sillä myös lisäkustannuksia, saattaa olla, että pk-yritykset kärsisivät eniten ja eivät välttämättä pysyisi noudattamaan sääntöjä. Tämä on siis teknisesti mahdollista, mutta emme näe lisäarvoa, ellei elinkeinoelämän valvominen tällä tavalla ole artiklan 15 vaatimus. Ja sitten näihin kysymyksiin, joihin minun vaadittiin tai pyydettiin vastaavan. Auttaisiko EUn jäljitysjärjestelmä ratkaisemaan ongelmia, kuten illicit white savukkeiden ongelman? Näin saisimme siis tietoja siitä näistä illicit whites-tuotteista, jotka ovat lailliset tuotteet ja savukkeita, jotka sitten laittomasti tuodaan EUn markkinoille, eli ne kuuluvat tupakkatuotedirektiivin jäljitysjärjestelmän soveltamisalaan. Tarkoittako tämä siis, että tätä illicit white-savukeongelmaa ei voida tällä jäljitysjärjestelmällä ratkaista? No, minun mielestäni voida, näin voidaan tehdä. Mm, tällä järjestelmällä luodaan helppo yhteistyöjärjestelmä tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ennen kaikkea FCTC-puitesopimuksen osapuolten kanssa. Pitää muistaa mielessä, pitää mielessä, että me olemme teknologian asiantuntijoita, mutta emme laittoman kaupan asiantuntijoita. Mitkä on sen mahdollisuudet, että muut FCTC-puitesopimuksen osapuolet ottaisivat käyttöön EU-järjestelmän? Ainoa mahdollisuus tähän on se, että järjestelmästä tehdään avoinstandardeiltaan ja yksinkertainen näin kolmannet osapuolet pystyisivät tekemään yhteistyötä EUn kanssa. Järjestelmä, joka on helppokäyttöinen ja perustuu avoimiin standardeihin, ei e- ei antaisi näin tekosyitä sitten kolmansille osapuolelle olla ratifioimatta tätä järjestelmää. Jos eu järjestelmä on hyvin monimutkainen, se saattaisi äh, luoda esteitä ratifioimiselle. Eli lopuksi haluan sanoa, jos äh, täytäntöpanosäädös laaditaan tämän suosituimman mallin perusteella, niin silloin saamme, saamme, saamme aikaiseksi tehokkuutta, oikeasuhtaisuutta ja yhteentoimivuutta, jota elinkeinoelämä haluaa. Ja tämä antaisi lisäarvoa laillisille toimitusketjuille ja se saattaa olla se hyvä väline kansainvälisille toimijoille, eh, kansallisille tahoille ja muille ennen kaikkea, kun et, haluamme myös saada käyttöömme liiketoiminnan tietoja ja muita tietoja. Kiitos yes. Kiitos. Vieraillemme nyt kollegat saavan, saavat puheenvuoron, mutta meidän on nyt oltava tässä kurinalaisia ajan suhteen. Tämä on varmasti kaikkia kiinnostava aihe, joten kaikkien pitää saada puheenvuoro. Ja sitten lopuksi panelistille pitää suoda aikaa vastata. Minulla on puhujaluettelo. Ne, jotka eivät ole vielä esittäneet puheenvuoropyyntöä, voittavat tehdä nyt. Herra Koon, herra Franka, herra Orvini onkin jo luettelossa, herra Zani on jo luettelossa. Ensiksi Rova Ajuso. Kaksi minuuttia per henkilö maksimissaan. Kollega Ajuso. Kiitos. Ajolla todella lyhyt. Me puhumme tästä tupakkadirektiivistä. Täytyy muistaa, että kysymys oli jäljittävyyden järjestelmästä ja että tätä ei voida tuota, jos yritykset eivät ole mukana. Mutta tämä pannaan toimeen siis direktiivin mukaisesti. Ja minä en ole asiantuntija, mutta minua huolestuttaa se, että tämä jäljitettävyyden järjestelmä, sen pitäisi olla sellainen, että se on yhteen sopiva ja että se on tehokas ja että se, missä voidaan vaihtaa tietoja myöskin kolmansien maiden kanssa, mikä olisi hyvin tärkeää ajatellen eh, tupakkatuotteiden vientiä. Voin kuvitella, että kaikki tämä on eh, sekundaarisen lainsäädännön tavoite, että se kuuluu siihen, mutta mm, kuka päättää, miten yritykset tekevät tämän jäljettävyyden, koska uskon, että on erilaisia vaihtoehtoja vaihtoehtoja sen osalta, kuka se voisi tehdä ja mitä jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Kiitos. Thank you very much. Uh, kiitos paljon kollega Ajusalle, että näin esimerkillisesti noudatatte puheaikaa. Seuraavaksi edustaja Parnio. Hyvät rouvat puheenjohtajat, kiitos tämän keskustelun järjestämisestä. Tämä on Minulla on hyvin mielenkiintoista, sillä olen Euroopan parlamentissa työryhmän puheenjohtaja, joka käsittelee tupakka-alaa ja olen sekä talousarvion valtovaliokunnan että ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan jäsen, joten tämä on todella keskeinen aihe minulle. Minulla olisi muutama kysymys herra Seychellille ja herra Hoffmanille. Herra Seychellille ensiksi. Minusta olisi tärkeää, että voisimme valvoa koko tuotanto ja toimitusketjua lopulliseen myyntipisteeseen asti. Ja meidän pitää samalla torjua laitonta kauppaa. Mm, Eikö meidän pitäisi siis hyväksyä kattava järjestelmä, jo, jolla voimme seurata koko ketjua. Minun mielestäni olisi tärkeää, että me ottaisimme huomioon ja osallistaisimme myös kuluttajat. Tässä on kyse myös terveys, terveysvaikutuksesta, eli esimerkiksi jollenkinlaisella sovelluksella voisi saada tietoja tuotteista, joten mikä olisi teidän mielestänne hyvä väline antaa kuluttajille enemmän tietoa? Se on kysymykseni sitten Rova Hoffmanille kun EUn laajuinen jäljitysjärjestelmä on saatu käyttöön, toivottavasti vuoden, vuoden 2019 toukokuuhun mennessä, e, niin esimerkiksi Japan Tobacco International ja Imperial Tobaccon kanssa e, tehdyt yhteistyösopimukset, mitä niiden kanssa tapahtuu silloin, e, tämä Japan International Tobaccon sopimus se voimassaolo on tällä hetkellä vuoteen 2022 ja toisen tahon kanssa voimassa, sopimus on voimassa vuoden 2030 asti. Philip Morris International on tehnyt vuonna 2004 sopimuksen. Tätä sopimusta ei ole enää olemassa, mutta näitä sopimuksia on siis ollut ja niissä ollaan puhuttu myös jäljitettävyydestä. Näitä aloite tuli yritysten puolella puolelta. Eli tämä on nyt, meillä on nyt eri tavoite ja hienoa niin. Kiitos seuraavaksi Rova Krostet. Kiitos. Tupakkatuotedirektiivin artikloista 15 ja 16 olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että on keskeisen tärkeää, että jäljitys- ja seurantajärjestelmä on todella riippumaton. Kaikki ovat sen sanoneetkin. Eli yksilöivien tunnisteiden, koodien laatiminen ja niiden merkitseminen tuotteeseen, sen pitää olla täysin riippumatonta. Eli komission pitää varmistaa, että ulkoiset toimijat, jotka hoitavat tietokantoja, ovat todella riippumattomia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän pitää noudattaa WHOn protokollaa ja tupakoinnin torjuntaa koskevaa puitesopimusta. Eli me tarvitsemme järjestelmän, joka äh, saadaan nopeasti direktiivin määräajassa äh, käyttöön. Sen pitää olla toimiva järjestelmä ja sen pitää olla yhteen toimiva, avoimeihin standardeihin perustuva järjestelmä. Jotkut haluavat kertoa tällaista tarinaa, että toisaalta on elinkeino, eli tupakka-ala, ja sitten toisaalta ratkaisu, jota hoitaa vain yksi toimija. Tähän asiaan kohdistuu valtava paine. Toimijoiden keskuudessa on myös paljon pk-yrityksiä, joten panelisteille haluaisin esittää kysymyksen, mitkä ovat tämän komission ehdottoman järjestelmän kustannukset, mitkä ovat kustannukset tupakkatuotteiden valmistajille. Tässä oikeastaan minun kysymykseni. Kiitos. Kiitos Rova Krostetille. Seuraavaksi edustaja Holveni. missä Holveni. Thanks a lot, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan äidinkielelläni. Istumme täällä ja olen ympäristövaliokunnan jäsen ja minun haluaisin ollakin Täytyy ymmärtää, että tässä keskustelussa tänään käymme, meilläkin on tässä tietysti osamme. Täällä oli kolme erinomaista esitystä ja yritin niistä suodattaa sen, mikä minua kiinnostaa tietysti laatia konkreettisia kysymyksiä. Meidän täytyy katsoa eh, pitää mielessä se, että tupakoinnista ei koskaan tule terveellistä. Puhummepa siitä, miten paljon tahansa teemme mitä tahansa, vaikka ajattelemme siihen liittyviä verotuloja ja muuta. Tämä on asia, joka, jota minä poliitikkona haluan korostaa, koska se on asia, joka meidän kaikkien täytyy ymmärtää. Konkreettiset kysymykset. Miten komissio varmistaa sen, että kansanterveyden äh, suojelun myötä syntyy sellainen järjestelmä, äh, joka jos puhutaan tällaista pienyrittäjiä, että se, tämä järjestelmä ei syrjäyttäisi täysin pientuottajia. Kysymys on lukuisista tuhansista työpaikoista. Ja minä pidän tärkeänä muistuttaa myös siitä, että pitää ajatella myös sitä, mitä tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisilla maille, koska suurin osa tulee salakuljetusta savukkeista tulee Euroopan ulkopuolelta, Ukrainasta, valko -Venäjältä. Mitä me teemme? Miten komissio näkee asian? Ajatteleeko komissio, että järjestelmän käyttöön, käyttöön ottamisen yhteydessä pitäisi jotenkin pelastaa myöskin pienet yritykset? Tässä nyt on tietynlaista lompausta tapahtumassa kummallisen terveyden perusteilla ja nyt tämä pöytäkirja antaa nyt viisi vuotta aikaa jäljittämisen toteuttamiselle. Kysymys on siis vuoden 2019 toukokuusta. Miten komissio näkee, onko niin, että pienvalmistajille pien- valmistajille, pitäisikö heille antaa enemmän aikaa valmistautua tähän. He eivät pysty valmistautumaan yhdessä vuodessa. Tätä kautta tuhotaan tuhansia työpaikkoja. No, Kiitos. Terva Boilan. Thank you, Chair, and I'll keep it. Kiitos, puhun lyhyesti. Kysymykseni koskevat erityisesti Codentifyta. Ja komissio on sanonut vastauksessaan, että yksilöllinen tunniste tulee riippumattomalta kolmannelta osapuolelta. Mikä sen määritelmä tässä tapauksessa on? Myös myöskin sitten artikla 15.8. Miten voidaan olla varmoja, että auditoija on riippumaton, kun kaikilla suurilla yhtiöillä on tupakka-asiakkaita? Sitten voisittaisinko valaista, ei kun anteeksi, tämä asiantuntijaryhmä laittomasta kaupasta, ketä sen jäsenet ovat, koska nettisivustolla luetteloidaan vain jäsenvaltion maat ja meidän pitäisi nyt tarkastella myös yksilöitä ja että ketä on nimitetty jäsenvaltioista ja sitten täytyy sikätä, ketä nämä yksilöt ovat, että voidaan miettiä tuota riippumattomuutta. Olisin kiinnostunut tietämään, ketä he ovat. Thank you very much. No, Mr. Sa- Kiitos. Sitten herra Sani. Uh, thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja kuuntelin kaikkia esityksiä hyvin tarkkaavaisesti ja itse asiassa siitä hetkestä, kun tulin äh, sisään ja niin minun mielenkiintoinen vain on lisääntynyt. Ymmärsin erityisesti, että on tiettyjä määräaikoja, jotka ovat todellakin lähellä. Olen yhtä mieltä kollegani Hölveinin kanssa siitä, joka ilmaisi huolenaiheet, jotka liittyvät näihin määräaikoihin, jotka liittyvät määräysten nointamiseen, siis 2019, mikä on todella erittäin lähellä oleva määräaika. Ja tästä syystä kysynkin komissiolta, milloin komissio aikoo saada päätöksen tämän julkisen kuulemisen, joka liittyy toimeenpanosäädöksen luonnostelemiseen. Mitä tapahtuu, enemmistölle valmistajista, ennen kaikkea pienistä valmistajista ja, ja tupakatuotteiden toimittajista, jos eivät pysty toimimaan täyttämään vaatimuksia tähän päin määräpäivän mennessä, joutuvatko ne siirtymään mustaan pörssiin pimeille markkinoille toimimaan. Ja komission edustajalle vielä kysymys. Hän sanoi, että on kuultu teollisuutta ja kauppiaita – silloin, kun se oli vain ehdottoman välttämätöntä. Minusta meidän täytyy voida luottaa enemmän siihen, e, e, ketkä todella ovat niitä toimijoita tällä markkinoilla, koska muuten otamme riskin siitä, että tapahtuu tietynlainen koko järjestelmän romahdus, ja se on jotakin, mitä me emme halua. Me haluaisimme välttää sellaista. Kiitos. Thank you very much. Uh, Madame Dali. Kiitos, Sitri Dalin. Thank you, Chair, um, and thanks. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsutuille puhujille. Kolme lyhyttä kysymystä. Yksi koskee sitä, mitä edustaja Boylan kysyi. Artikla 15, siinä määritellään riippumaton jäljityseurantajärjestelmä. Tupakkatuotedirektiivi on jo maininnut, tai sieltä on mainittu 15.8 artikla, jossa mainitaan, että valmistajat täytyy valita tietojen säilytykseen riippumaton toimija. Miten voimme olla varmoja ja varmistaa, että nämä riippumattomat auditoijat ja sopimusosapuolet ovat todella riippumattomia? Ja haluaisin tietää, mitä kriteereitä käytetään tämän varmistamiseksi. Rova Florence Pertilatti mainitsi yhdessä kohdassa, että järjestelmän pitäisi mahdollistaa sen kohdan tunnist, tunnust, tunnistamisen toimitusketjussa, kun lailliset, laillisesti tuotetut menevät laittomille markkinoille. No, tilastot osoittavat, että on suuri prosenttiosuus, joka osoittaa, että laittomat markkinat käsittävät teollisuuden omia tuotteita eikä väärennöksiä tai cheap white-savukkeita sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Haluaisin tietää enemmän siitä, että onko EUn ja seurantajärjestelmä suunniteltu niin, että näitä laittomia markkinoita aidoilla savukkeilla voitaisiin valvoa ja mitä voitaisiin tehdä, jotta tähän suuren porsaareikään voidaan puuttua, josta tilastot osoittavat, että se on oikeasti olemassa. Kiitos. Thank you very much. No. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Masurunis. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen Euroopan komission edustajalle. Ensinnäkin, mitä toimia komissio on toteuttanut taatakseen, että Tupakkatuotedirektiivin vaatimukset jäljityksestä ja seurannasta eivät luo esteitä tupakkatuotteiden viemiselle, jotka on tuotettu EUn jäsenvaltioissa. Ovatko kauppakumppanit, onko kauppakumppani otettu yhteyttä tämän varmistamiseksi vai koskeeko eri järjestelmä tätä tuotantoa, joka menee vientiin? Toiseksi, miten Euroopan komissio takaa, että EU-järjestelmä on yhteen toimiva muiden maailmanlaajuisten tai muiden kansainvälisten järjestelmien kanssa? Kolmanneksi, aikooko komissio ehdottaa uutta virastoa, jossa keskitetysti seurattaisiin tupakkatuotteita, jos näin on? Mikä mitkä olisivat tällaisen uuden tahon valtuudet. Kiitos etukäteen kysymyksistä, joita toivottavasti saamme. Kiitos edustaja Masurone. Seuraavaksi edustaja Gardini. Allora intanto eh, vado diretta alle domande perché condivido soprattutto... Panen merkille nämä kysymykset ja vahvistan sen, mitä Ajuus ja Nikolstedt sanoivat. Esittivät minunkin ajatuksiani joitakin niistä. Minäkin olen sitä mieltä, että komissio on ollut aika optimistinen aikataulusta ja olen vähän huolestunut. tehokkuudesta, tuloksesta ja kestävyydestä. Mitä konkretia on optimismin takana siis? Tämä mahdollinen Tämä kestävyysjärjestelmä näyttää koostuvan monopoleista. Nehän ovat yhteisön sääntöjen vastaisia, erityisesti niitä, jotka koskevat vapaata kilpailua ja sitä, että palveluja saa tarjoaa vapaavasti. Tarvitsemme siis jäljitettävyysjärjestelmä, joka perustuu avoimiin standardeihin. Niin, että kulut ovat mahdollisia myös pk-yrityksille. Näistä ei pitäisi poiketa näistä keskeisistä kohdista. yhteiset säännöt ovat kyseessä. Toinen kysymys. Kun tästä pidetään kokouksia Italiassa, niin mielenkiintoisimmat tiedot näyttävät tulevan tulliviranomaisilta. Onko komissio pitänyt tapaamisia tulliviranomaisten kanssa, joilla on kentältä kokemusta näiden ilmiöiden torjunnasta? Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Kohn. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voisin aivan lyhyen kysymyksen esittää. Ennen kuin aloitin työn parlamentissa, olin verotarkastaja äh, ja siksi olen perehtynyt petoskysymyksiin. Ja jäsenvaltiot ovat hyvin pitkälti vastuussa siitä, mitä tulee niiden toimintaan tällä alueella. Tiedonvaihto, henkilöstön vahvistaminen, menettelyjen nopeuttaminen jäsenvaltiossa. Uskoakseni tämän järjestelmän täydentämisen kannalta jäsenvaltiot ovat tärkeitä. On hyvä, jos kaikkialla hyväksytään tämä asia, mutta sitten määräajoista tällä on ollut jäsen, eri jäsenvaltioiden taholta vastustusta terveysministeriöiden neuvostossa ja miten komissio ajattelee tästä asiasta. Ja sitten tuotteet, jotka ovat jo markkinoilla, jotka ovat, miten niihin suhtaudutaan sitten, kun määräaika on täyttynyt 2019 taas se ei suostu sammumaan. Herra Salafranka. Kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaa tämä keskustelu kovasti ja haluaisin, kuten muutkin kollegat, painottaa näitä määräaikoja, jos ajatellaan näiden toimenpiteiden kautta, voidaanko saada vuoteen 2019 Äh, ainakaan sen tuotekosta mitä tarvittu, mitä tuotteet, e, jotka ovat olemassa, mitä tapahtuu, komi- mitä komissio on suunnitellut, milloin tullaan tekemään esitys siitä, mm, jossa täytyy tapahtua e, tämän vuoden loppua ennen siis tämä esitys, mitä tapahtuu sen jälkeen, mitä Rova Ajuso kysyi tästä tehokkuudesta ja mekanismista ja yhteensopivuudesta e, tämän järjestelmän osalta. Ja se miten tämä vaikuttaisi myöskin monopoleihin. Se täytyy olla monopolien vastainen vaikutus ja totta kai komission täytyy saada aikaan kansainväliset standardit, jotka tavalla tai toisella heijastuisivat myöskin muilla alueilla ja valittaisi myös siellä joida sellainen järjestelmä, joka on täydellinen, joka on selkeä ja jossa on vaihtoehtoja. Ja minusta näyttäisi siltä, että on tärkeää miettiä myös vaikutusta työllisyyteen. En tiedä, onko komissio miettinyt näitä asioita. Ja samoin myöskin siihen, että onko pohdittu jonkinlaista pilottihanketta en, joidenkin tuotteiden osalta. Minua kiinnostaa myöskin Terova Gardinia, mikä on eh, johtajien eh, kanta tässä ja siis myöskin se, mikä liittyy tähän eh, tulijohtajana kysymyksiä koska jonkinlaittomasta kaupasta. Kiitos, edustaja Sulo. Kiitos, olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Todellakin tämän vuoden loppuun mennessä meidän pitää saada aikaiseksi tai käsiteltyä täytäntöönpanosäädös kaikkien yksityiskohtineen täällä parlamentissa, ja tätä täytäntöönpanosäädöstähän ei vielä ole olemassa, aiko se komissio se nyt kiireellä laatia, jotta määräaikaa pystytään noudattamaan vai onko tässä mietitty tämän määräajan pidentämistä, jotta voitaisiin myös ottaa käyttöön testivaihe. Minä en voi tällä hetkellä kuvitella, että tätä määräaikaa pystyttäisiin noudattamaan. Eli haluaisin nyt tietää, aiotaanko määräaikaa pidentää ja miten pitkäksi aikaa. Ja sitten kansainväliset standardit, kollega Salafranka puhui niistä jo, se on mielestäni hyvin tärkeä aihe. Ja kaupassahan on jo jäljitettävyysjärjestelmiä esimerkiksi kalatuotteiden kohdalla ja ne toimivat hyvin. Onko komissio miettinyt tällaisten olemassa olevien järjestelmien tarkastelemista, jotta niistä voitaisiin ottaa käyttöön parhaita käytänteitä? Mielestäni on olemassa siis jäljitettävyysjärjestelmiä. Ja lisäksi kysymys kuuluu, voidaanko käyttää olemassa olevia laitteita jo tässä uudessa järjestelmässä vai voidaanko, pitäisikö ottaa käyttöön uusia ja onko komissio aikonut käyttää jäsenvaltioiden pilottihankkeita ja niiden tuloksia, onko ne tutkittu. Ja viimeinen kysymys vielä, määritelmistä. Tupakkatuotedirektiivissä sanotaan, että kaikki taloudelliset toimijat tuottajasta viimeiseen myyntipisteeseen asti eh, kaikkien näiden toimijoiden on osallistuttava jäljitysjärjestelmään. Myyntipistet määritellään siksi tahoksi, joka antaa tämän tuotteen loppukuluttajille. Muut monet kauppiaat kuitenkin käyttävät keskusvarastoja ja nämä itse myyntipisteet kuitenkin eivät olisi tämän määritelmän mukaiseksi ähm, myyntipisteitä ja Haluaisin siis nyt komissiota kuulla, miten näihin keskusvarastoihin näiden määritelmien mukaisesti suhtaudutaan. Kiitos seuraavaksi Rova Kaadenbach. Äh, Aivan lyhyesti. Minä haluaisin kysyä, jos ja kun ja miten menetellään tämän jäljitettävyysjärjestelmän käytön tässä silloin, kun on kysymys lääkkeistä, jota myydään vain reseptien mukaisesti, mutta oikein kalan osalta minä en tätä pysty kuvittelemaan. No, Madame Grasse. Äh, Rova Kresle, voi nyt esittää omat kysymyksensä ja myös jatkaa puheenjohtajana. Kiitos. Haluaisin esittää herra Seychellille kysymyksen. Olin hieman pettynyt teidän esitelmäänne. Luulin, että kertoisitte meille enemmän sitä, mitä todella on nyt suunniteltu. Tämä olisi meille tärkeää, sillä jos emme nyt ole tarkkana, niin jokainen pieni kioski ja tupakan myyntipiste, jokainen vähittäismyyjä joutuu ottamaan muuten käyttöön kalliin järjestelmän ja siitä tulee kyllä hirvittävä halo. Haluaisin nyt siis tietää, jos tämä järjestelmä, miten pitäisi toimia avoimien standardien perusteella, niin miten pitkällä tässä ollaan jo, ja onko komissio yhteydessä, F, komissio yhteydessä FCTCn sihteeristön kanssa, jotta komissio voi olla varma siitä, että komission ehdotus on FCTC-standardien mukainen. Olafille minulla olisi kysymys, oletteko osallistuneena osallisena tähän jäljitys- ja seurantaehdotuksen tekemiseen konkreettisesti. Hoffman sanoi, että 3,1 miljoonaa savuketta on laittomilta markkinoilta saatu takavarikoita vuodesta 2013 lähtien. Miten suuri osuus niistä oli laillisesti tuotettuja savukkeita, mutta laittomasti markkinoituja? Kiitos. Seuraavaksi herra Seychelles. Uh, first of all, on the... Niin vastatakseni. Ensinnäkin tärkeä aikatauluasia. Tietysti komissio on siitä täysin tietoinen, kuten aiemmin sanoin, tarkoituksemme. Ja se on toteutumassa painottaisin, että tähän liittyvien lakien hyväksyntä olisi tähän vuoteen loppuun mennessä tässä jäisi tarpeeksi aikaa toimeenpanolle. Myöskin paremman säädöskäytännön mukaisesti niin suunnitelmana on myös julkistaa säännösluonnokset tai ehdotukset neljä viikkoa ennen. Eli tavoitteena on kesäkuu, eli aika paljon tietoa pitäisi olla niin hyväksyn. Haluaisin myös palata mieliin, että 2019 aikataulu koskee savukkeet ja Roon ja Roon tuotteita, siis jotka pienet valmistajat, joka koskee pieniä valmistajia, on pitkä siirtymäaika 2024 toukokuu. Toinen tärkeä asia oli tietysti tärkeä riippumattomuusasia. Tietysti on tarpeen varmistaa, että on selkeät ja yhteiset kriteerit valinnan tukemisessa. Riippumattomuudella tarkoitamme sellaista, joka on riippumaton tupakkateollisuudesta FCTC-sopimuksen äh, mukaisesti. Ja aiemme ottaa mukaan peruskriteeriryhmä näistä vielä keskustella jäsenvaltioiden kanssa, mutta on todennäköistä, että siellä keskitytään useisiin tekijöihin, kuten arvioidaan toimijan riippumattomuus tupakkateollisuudesta organisatorisessa, laillisessa mielessä ja myöskin, että ei ole eturistiriitaa yksiköiden hallinnon kanssa, eli että on selkeät palomuurit niin sanoakseni. Nämä yhteiset kriteerit keskittyvät siihen, että varmistetaan, että yhteisiä standardeja sovelletaan riippumattomuuden arviointiin kaikissa tapauksissa. PK-yritys ja kustannukset tulevat esille. Olemme kiinnittäneet huolellisesti huomiota tähän vaikutusten arvioinnissa ja kun ehdotusta olemme kehittäneet. Ensinnäkin haluaisin vakuuttaa kaikille, että vähittäismyyjät Suuria vaatimuksia ei tietenkään heille ole tulossa, paitsi mahdollisesti rekisteröityminen yhden kerran. Mutta tämä olisi mielestämme laillisten ja oma intressi, kun halutaan välttää vilpillistä kilpailua. Kustannukset on myös arvioitu tarkasti vaikutusten arvioinnissa ja voin sanoa, että pystymme osoittamaan hyvin selvästi, että yksikkökustannus on kovin pieni. Pakettia pakkausta kohti. Jopa mitätön kustannustehokkuus toimissa on todellakin suuri. Tärkeä asia tuli esille myös, joka koski kolmansia maita. Tämä on selkeästikin asia, jossa EU tietysti haluaa varmistaa, että niin monet maat kuin mahdollista ensinnäkin hyväksyvät, ratifioit ja toteuttavat puitesopimuksen. Se on olennaista koska se on ainoa toivo, että maailmanlaajuisesti pystymme saamaan laittoman kaupan torjuntajärjestelmän tehokkaasti. Jos nyt edetään nopeasti ja osoitetaan, miten näin voidaan tehdä, niin voimme rohkaista kolmansia maita hyväksymään samanlaisia tai ainakin yhteensopivia toimia. Tietysti olemme tiivissä yhteydessä FCTC-sihteeristön kanssa – Ensimmäinen periaatteemme on tietysti varmistaa, että mitä teemmekin, niin se on täysin sopusoinnussa puitesopimuksen säännösten kanssa ja pitäisi olla yhteensopiva kaikkiin kaikki järjestelmien kanssa, joita mahdollisesti muissa maissa hyväksytään, mutta kuten sanoin, niin on tärkeää, että edetään mahdollisimman nopeasti, koska silloin pystytään vastaamaan mahdollisiin tekni- teknisluonteisiin kysymyksiin kolmansista maista. Ja kuten tuli jo esille, niin järjestelmän soveltamisalana on saada selville se ajankohta, kun tuote siirtyy laittomasta lailliselle puolelle toimitusketjussa. Mutta tietysti tiedot, joita saadaan, niin niitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Tästä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Yksi esimerkki vai Jäsenvaltiot pystyvät paremmin tunnistamaan nopeita muutoksia jota tapahtuu jakelu- tai vähittäismyyntitasolla, jota ehkä pitää tutkia tarkemmin. Eli jos malli, toimintamalli muuttuu yhtäkkiä. Nyt sitä ei ole helppo tehdä, se on melkein mahdotonta, mutta uusi järjestelmä se mahdollistaa. Se on myös tehokas väline torjua väärennöksiä tai illisit vaitsavukkeita. Olemme olleet tiivisessä yhteydessä tietysti myös kaikkien sidosryhmien kanssa. Olemme tietysti olleet kovin huolellisia artiklan 15.3. siis puitesopimuksen soveltamisessa. Siellä säännellään selkeästi vuorovaikutus sääntelijöiden ja teollisuuden välillä. Se ei tarkoita, että sidosryhmät tai teollisuus eivät olisi pystyneet esittämään näkemyksiään. Olemme olleet hyvin avoimia tässä prosessissa ja mielestäni kaikki pystyvät se vahvistamaan. Erityisen tiivis yhteistyö on ollut toimeenpanoviranomaisten kanssa, koska me olemme todenneet, että täytyy suunnitella järjestelmiä ja auttaa heitä ennen kaikkea. Olemme saaneet hyvin arvokasta palautetta tulliviranomaisilta ja muiltakin toimeenpanoviranomaisilta, ja nämä yhteydet ovat edelleen olemassa. Luulakseni olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Jos jotain meni ohi, niin olkaa hyvä ja muistuttakaa minua siitä. Hoffman, bitte. Seuraavaksi Rova Hoffman. Ja vielen, vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Minulla minäkin sain pari kysymystä, joihin haluaisin vastata. Nyt palaan takaisin Englantiin. Ensinnäkin äh, täällä oli kysymys äh, herra Paunjolta, joka koski kolmea sopimusta tupakasta. That there's still the necessity onko edelleen tarvetta jatkaa näitä sopimuksia tupakkateollisuuden kanssa, kun meillä on käytössä tämä elitettävyysjärjestelmä tupakkatuotteiden osalta, niin kuin direktiivissä on määritelty aivan oikein. Totesitte, herra Parnio, että meillä on sama kolme sopimusta, jossa ei ole mukana vain komissio. Käsittääkseni kaikki jäsenvaltiot ovat myös osapuolina näissä sopimuksissa, ja ne raukevat 2022 ja 2030. ovat siis EU-tason sopimuksia, joissa jäsenvaltiot ovat osapuolia. Mitä tulee tähän jäljittämisjärjestelmään? Kuten täällä puhuttiin jo, jos katsotaan vain tupakkatuotedirektiiviä, se on rajoitettu koskemaan Euroopan unionia. Me tarvitsemme kuitenkin globaalin järjestelmän ja siksi tämä sen pöytäkirja niin tärkeä, kuten Martin Seychelles mainitsi. Tämä on asia, jota on syytä tulla korostaa. Tämä jäljittäminen Euroopan unionissa yksistään ei riitä tupakan salakuljetuksen torjuntaan kattavasti. Tällä hetkellä on siis tämä viiden vuoden siirtymäkausi, joten vie aikaa. Nämä sopimukset, niillä kuitenkin on maailmanlaajuinen ulottuvuus, ne ovat maailmanlaajuisia. Tietysti riippuen myös siitä, mikä on sitten tuottajan markkinaosuus. Tärkeämpää kuitenkin on, että näillä sopimuksilla on mm, niihin liittyy myöskin muita säännöllisiä piirteitä, kuten esimerkiksi eh, due diligence ja rahanpesun torjunta. Ja sitten halusin lisätä vielä yhden asian tässä yhteydessä, nimittäin, että kaikki sopimukset sisältävät lausekkeen, jonka mukaan Euroopan unionin lainsäädäntö ylittää tietysti ne määräykset, jotka ovat näissä sopimuksissa. Tämä on hyvin tärkeää, että aina noudatetaan määräyksiä juridisia määräyksiä, jotka on määritelty Euroopan unionissa ja tietysti myöskin kansainvälisesti. Sitten täällä oli kysymys, joka koski sitä, että asia, joka monet jäsenet mainitsivat, eli missä määrin tulli osapuoli on mukana keskusteluissa. Kyllä, tulli on mukana asianmukaisissa neuvoston kokoonpanoissa. Meillä oli kymmenen päivää sitten kokous tullipääjohtajien kanssa neuvoston muodostossa, jossa tästä asiasta keskusteltiin ja jossa äh, terveyspäivästön edustajat ja minä vastasimme näihin kysymyksiin, joten myös tulliyhteisö on mukana asiassa. Sitten täällä oli kysymys äh, parlamentin esiteltä, joka koski tupakka-alan asiantuntijaa. Komitea hän sanoi, että nimi ei ollut paljastettu, Olaf ei ollut paljastanut näitä. Minä sanoisin, että kaikissa avoimuudessa meillä on siis asiantuntijakomitea, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sitä johtaa Olaf, Mukana on siis asiantuntijoita jäsenvaltioista. Kysymys ei ole mistään yksityisistä intresseistä millään muotoa. Kysymys on asiantuntijoiden tapaamisesta, jotka edustavat jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot nimeävät edustajansa. Tämä voi muuttua jatkuvasti, joten me emme ole näissä asian omistajia, vaan jäsenvaltiot päättävät sen, kenet he lähettävät, ja me vain vastaamme tällä tavoin myös parlamentin jäsenelle. Sitten rouva Gresslen kysymys lopuksi. Te mainitsit sitten tämä 3,8 miljardia, jonka minäkin mainitsin alussa, ja mitä minä haluaisin korostaa tässä on asia, nämä luut muuten löytyvät myös meidän toimeenpanokertomuksesta toukokuulta 2017. Jäsenvaltioiden mukaan Eight of the ten most... takavarikkoitu tiedoista nämä kymmenen tavallisinta olivat näitä halpoja valkoisia, cheap whites, eli yli yksi miljoonaa miljardia tupakkaa, savuketta eh, takavarikointiin. Olaf oli valvomassa näitä takavarikointia ja viimeisten vuoden aikana 90 prosenttia oli näitä eh, cheap white eh, savukkeita. Nämä ovat meidän kokemuksemme, nämä ovat luvut, joita meillä on. Joten ilmiö, joka liittyy näihin cheap white savukkeisiin, on asia, joka on itse asiassa tullut yhä merkityksellisemmäksi. Sitten olemme olleet mukana keskustelussa, joka liittyy tähän jäljittely, jäljittämisjärjestelmään. Pääosasto terveysasioissa on se, joka ohjaa tätä. He ovat nyt tässä universumin mestareita lähestulkoon, tai herroja lähestulkoon, en sentään ihan muuta kuin herroja tässä asian toteuttamisessa. Ja me olemme palvelu, joka on mukana, samoin kuin myöskin verotusasioista vastaava pääosasto komissiossa. Olemme siis mukana näissä kokouksissa, joita järjestetään asian puitteissa ja toivon, että Maatsin on mukana myöskin kuulemisissa, keskusteluissa, kun on kysymys komission sisällä, keskustellaan toimeenpanosäädöksistä. Tätä yhteistyötä tulemme jatkamaan mielellä terveyden pääosaston ja muiden komission asianomaisten yksikköjen kanssa. Kiitos. Ja, vielen Dank. Sie haben... Kiitos paljon. Aivan oikein korostitte sitä, miten tärkeää tämä kansainvälinen ulottuvuus on EUn lisäksi. Herra Seychelles, Rova Gardini tässä valitteli sitä, että ette vastanneet monopolikysymykseen, siis siihen kysymykseen, pystytäänkö monopolit todella välttämään tällä täytäntöpanosäädöksellä. That is our intention. Kyllä se on meidän tarkoituksemme. Meidän tarkoituksemme on luoda kriteerit niin, että hakemusvaiheessa kilpailu on mahdollista. Eli vastaus on kyllä, aiomme estää monopolit. Kiitos. Seuraavaksi Rova Berteletti. Well, I actually am not quite sure if I... No, itse asiassa en ole varma, esitettekö minulle ollenkaan kysymyksiä, joten minulla ei olisi tässä vaiheessa sanottavaa tämän loppukommenttina. korvani pisti se, että monet mepit mm, tässä kommentoivat määräaikaa. Kyllä määräaika on, määräaika on minun mielestänikin tärkeä, mutta mielestäni on vieläkin tärkeämpää taata, että järjestelmä on hyvä, vedenpitävä tupakka-alalla. Ja vaikka määräajasta poikettaisiin hieman, niin olisiko sitten maailmanloppu? Pitää ottaa huomioon, että tämä järjestelmä, joka nyt luodaan, tulee olemaan esimerkki lopulle mm, maailma, maailmaa, joten en oikein ymmärrä, miksi tässä niin kiinnitetään huomiota tähän määräaikaan, miksi se on niin suuri huolenaihe. Kiitos, että olette näin rento. Ja sitten herra Löken. State that as a... Kiitos totean vain teknisten palvelujen tarjoajan, kun tarkkailen poliittista keskustelua, niin minä olen tästä jännittynyt vieläkin. Siis ensimmäinen kattava järjestelmä, joka antaisi yleiskatsauksen laillisesta toimitusketjusta ja kartoittaisi uhkia, tai ainakin me näemme, että nämä asiat toimisivat parhaillaan. Tästä saadaan hyvin arvokas näkemys ja se voi olla avainasemassa oleva laittoman torjunnan torjuntaväline. Siis IT-yritykset toimivat näin asiakkaiden kanssa yleensä. Kiitos kaikille tähän keskusteluun osallistumisesta. Ja kiitos Rova Kresselille tämän aloitteen tekemistä. Aihe on oikein mielenkiintoinen ja on tarpeen keskustella asiasta ja meidän on otettava riittävästi aikaa luoda järjestelmä, joka on luotettava ja malli esimerkki muulle maailmalle, kuten Rova Berteletti sanoi. Kiitos siis osallistumisesta kaikille. Toivottavasti kaikki jäävät paikalle myös seuraavaa keskustelua varten. Kiitos ympäristön kansanterveyden elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenille. Meillä on tässä tiukka aikataulu ja talousarvion valvontavaliokunnan on jatkettava seuraavan esityslistan kohdan käsittelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 33 kautta 2016. Meidän esittelijämme on Kaarin Kaadenpah. Tilintarkastustuomion istuimen asiasta vastaava jäsen on herra Vesberg, joka voi nyt esitellä tämän erityiskertomuksen. Meillä on aikaa 20 vaille yhteen asti sitten silloin tulkit joutuvat lähtemään, joten minusta olisi nyt tärkeää, että pystymme heti aloittamaan tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Herra Vesberg saa puheenvuoron. Please. Mr. you have the floor. Herra Westberg, saatte puheenvuoron. okay, I little bit confused. No tässä on nyt vielä hieman hämmentävä tilanne käsille, mutta aloitan silti puheenvuoroni. Aion esitellä siis erityiskertomuksen, jossa käsiteltiin unionin pelastuspalvelun mekanismia avustustoiminnan koordinointi on ollut EUn ulkopuolella sattuneessa katastrofeissa suurilta osin vaikuttavaa. Tämä on siis tämän erityiskertomuksen otsikko. Hieman, hieman häiritsevät nämä keskustelut. Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Hiljaisuutta pyydän. 18. tammikuuta tänä vuonna yhdessä komission jäsen Stulienisen kanssa esittelin tämän erityiskertomuksen. Me haluamme lähettää sen viestin, että EU-toimielimet eivät ole minkäänlaisessa eri, eristäytyneessä roolissa, vaan ne ovat osa järjestelmää, joka panee täytäntöön EUn intressejä ja yrittää myös suojella EUn kansalaisten intressejä. Kuten erityiskertomuksessa mainitaan, katastrofi voi sattua missä tahansa, milloin tahansa, ja inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset luonnonkatastrofeista tai ihmisten aiheuttamista katastrofeista ovat mittavat. Katastrofeiden tapauksessa EUn lisäarvo ja komission rooli ovat huomattavia. Kertomuksessa yritettiin arvioida, onko komissio tehokkaasti helpottanut katastrofiin vastaamisen koordinointia EUn ulkopuolella unen pelastuspalvelun mekanismin käyttöönoton jälkeen vuonna 2014. Erityisesti me tarkastelimme koordinoinnin helpottamista osallistuvien jäsenvaltioiden äh, äh, välillä YK on kanssa tehtyä yhteistyötä vaikutu, äh, asianomaisia jäsenvaltioita ja muita kehityksiä. Haluaisin nyt kertoa pääviesteistä tässä erityiskertomuksessa. Komissio on ollut nimittäin kaiken kaikkiaan tehokas koordinoidessaan vastauksia EUn ulkopuolelle sattuneisiin katastrofeihin vuodesta 2014 lähtien. Komissio on tehnyt siis hyvää työtä. Erityiskertomuksessa kontekstissa me kiinnitimme huomiota kolmeen kansainväliseen katastrofiin, jossa organisaation aktiivinen Bosnian ja Herzegovinan katastrofi vuonna 2014 Ebola-virus Länsi-Afrikassa maaliskuussa 2014, maaliskuussa 2014 vuoden 2016 alkuun ja sitten Nepalin maanjärjestys vuonna 2015. Kaikissa näissä tapauksissa unionin pelastuspalvelun mekanismi otettiin käyttöön nopeasti ja sillä pystyttiin helpottamaan koordinointia paikan päällä osallistuvien valtioiden tiimien välillä. Komission koordinointia on vahvistettu jakamalla tietoja tehokkaasti koordinointi komission yksiköiden välillä ja muiden EUn ja ei-EU-tahojen välillä on ollut osallistavaa EU on myös kunnioittanut YK johtavaa roolia ja on yrittänyt saada aikaiseksi joustavan siirtymän elpymisvaiheeseen. Tietysti aina on parantamisen varaa. Ennen kaikkea mitä tulee pelastuspalvelumekanismin käyttöön, niin tilintarkastustuomioistuin on joitakin alueita, tai kysymyksiä huomannut, missä parantamisen varaa olisi. Meidän suosituksemme meidän suosituksemme koskevat ajoitusta, tietojärjestelmän tiettyjä elementtejä, raportointia ja raportointia muun muassa meidän olemme vakuuttuneita siitä, että komissio voi näillä pienillä muutoksilla edelleen tehostaa välinettä, jotta Tämä mekanismi on käytettävissä EUlle ja jäsenvaltioille missä tahansa sitten katastrofi sitten sattuukin. Kiitos paljon. Herzlichen Dank, die Frau Kollegin Kadenbacher hält. Kiitos seuraavaksi kollega Kadenbach. Erst einmal auch ein herzliches Dank. Sydämelliset kiitokset aluksi. Esittelijänä on aina iloinen, kun tilintarkastustuomioistuimelta saa kertomuksen, joka oikeastaan pitkälti sanoo, että että työtä tehdään hyvin, jopa erinomaisesti, ja nämä pelastuspalvelumekanismit toimivat hyvin. Näyttäisi siltä eräs asia, jota haluaisin myöskin korostaa, on sitten se, että komission valmius, halukkuus myös ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen tekemät suositukset ja panna ne toimeen. Tämä on tärkeää. On tärkeää, että toimitaan nopeasti, johdonmukaisesti ja kun vaikutukset on nähty viime viikkoina ja kuukausina unionissa, eli nopeammalla ja johdonmukaisella toiminnalla ei pelkästään voida vähentää ihmisten kärsimystä, vaan myöskin vähentää tuhoa ja taloudellisia vaikutuksia ja jopa estää. Anteeksi. Me haluamme luonnollisesti ja pidämme tärkeänä, että komissio ponnisteluissaan saa, saa tukea niin, että voidaan käytetään resursseja ja että tärkeää, että se mahdollisuudet valita asiantuntijoita vahvistuneita maat, joista on kysymys, saavat tukea mahdollisimman pikaisesti. Ja täksi, siksi pidämmekin hyvänä sitä, että luodaan tällainen kontaktiyhteyspiste tällaista katastrofien torjuntaa varten. Ja yksi asia, joka voidaan ottaa esille, on se, että otetaan käyttöön tällainen eurooppalaiset joukot, jotka ovat osaltaan edistäneet sitä, että tällaiset vapaaehtoisjoukot, niitä saadaan lisää. Tämä on asia, joka oli nähtävissä Ebola-kriisin yhteydessä erityisesti. Se, mikä asia, se mikä pätee jatkuvasti kaikkialla, on se, että täytyy pyrkiä, että välttämättä sellaisia hallinnollisia esteitä poistaa, jotka eivät ole tarpeellisia. Etenkin tässäkin tapauksessa, jos ne vievät aikaa sekä osallistuvien maiden että IRCCn e kannalta. Ja täällä on puhuttu jo siitä, että ne johtavat todellakin tarpeettomaan kärsimykseen ja tarpeettomiin äh, rahoituksellisiin rasitteisiin. Yhtä asiaa haluaisin myöskin korostaa nimittäin, että osallistuvat valtiot asettaisivat enemmän resursseja, ei pelkästään rahoitusresursseja, vaan äh, tuotteet, äh, aineellisia resursseja ja henkilöstöresursseja näihin vapaaehtoispuuleihin, jolloin voitaisiin myöskin parantaa ja kohentaa valmiuksia. Ja vielä kiitokset äh, yhteistyöstä, joka jäsenvaltioiden kesken toimii, joka on tietysti jäsenhon liittyy sisäinen viestintä, joka näyttää toimivan hyvin. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että meille parlamentin jäsenä on ollut mahdollista ERCCn osalta tutustua siihen henkilökohtaisesti ja nähdä, miten hyvin se toimii. Ja tässä mielessä, niin kun sanottu, me tulemme esimerkiksi muutamia e, kommentteja, mutta olisin korostaa vielä kerran sitä, että työ todella on hyvä ja että komissio todellakin on ollut valmis näin nopeasti reagoimaan ehdotuksiin, Monet määräajat on jo ohitettu ja tässä todellakin on toimittu hyvin ja tarvitaan nopeaa toimintaa. Kiitos paljon. Tämä on todellakin mielenkiintoinen tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja siinä on hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä. Mehän olemme olleet paikan päällä myös katsomassa katastrofiavun toimimista ja olemme aina todenneet, että komissiolla on tällä alalla todella paljon kokemusta. Kollega Salafranka seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sanoin, että olen, olen tyytyväinen tästä kertomuksesta, jonka olemme saaneet, ja myöskin työasiakirjasta, jonka esittelijä nyt tuollakin. Tässä voidaan tunnustaa, että Euroopan unioni on pyrkinyt vahvistamaan reaktioiden koordinointia nimenomaan Euroopan unionin alueella. Olisi muistuttaa myös siitä, että tämä väline on, sillä on budjettiosa, joka on vielä merkittävämpi, joka koskettaa tarkoittaa siis todella Euroopan unionin äh, sillä tapahtuvaa toimintaa ajatellen katastrofeja, jotka on analysoitu tässä kertomuksessa. Tämän äh, mekanismin aktivointi on helpottanut koordinointia jäsenvaltioiden kesken ja on komission todellakin ottanut tällaisen osallistavan lähestymistavan asiaan ja komission sisällä on äh, pyritty nopeuttamaan reaktioita ja tämän yhteisen reservin myötä on saatu todella hyvä valmistautuminen aikaan ja kuten koko elämässä on todellakin monia aloita, joita on parannettu, jotka koskettavat nimenomaan sitä, miten nopeasti voidaan toimia, miten tehokkaasti voidaan toimia, mutta edelleenkin voidaan intensivioistaa tätä ja voidaan parantaa menettelyä, jotka liittyvät myöskin budjettivarojen vapauttamiseen ja myöskin toimintaan paikan päällä. Mitä tulee hallin nollisiin äh, rasitteisiin, jotka eivät ole välttäviä, niin ne osalta täytyy myöskin toimia, että voidaan vähentää tarvittavaa käytettävää aikaa. Ja myöskin toiminta yhdistyneen kansakuntien kanssa on hyvin tärkeää, koska se on yksi kaikkein tärkeimmistä toimijoista luonnonkatastrofien äh, tapauksessa. Ja myöskin täytyy toimia, koska mekanismi sen äh, toimii ennen kaikkea näiden katastrofien ehkäisemisessä, joka minusta on todella ratkaisevan tärkeä kysymys, joten puheenjohtaja Voimme sanoa, että olemme olleet tyytyväisiä siihen työhön, jota komissio on tehnyt ja jonka on dokumentoinut eh, tilastumistuin, joka myöskin näkyy tästä asiakirjasta, jonka esittelijä on tehnyt. Kiitos. Faria. Painakaa comissão pelo, pelo excelente trabalho. Haluaisin onnistaa komissiota erinomaista työstä, työstä koordinoinnin alueella, joka on kovasti koskettanut minun maatani. Tässä on tulkkauksessa kanava ongelma. Emme pysty tulkkaamaan tällä hetkellä. Yes, you are. Yes, you are. English is audible now. Kokeillaan nyt kuuluuko. Please stop. yeah, if it's a problem with my language, I can speak in English, but uh, I prefer to do it in Portuguese. Okay. Uh, como eu estava a dizer, uh, uh embora este relatório seja um relatório que, uh, que tem a ver com... Niin, vaikka raportissa viitataan erityisesti katastrofeihin EUn ulkopuolella – se käsittelee myös mekanismia, silloin kun sitä käytetään EUn ulkopuolella, niin suoraan sanoen ajattelen, että piti ottaa esille komission tekemä erinomainen työ Euroopassa. Siis 45 minuuttia sen jälkeen, kun Portugali oli mekanismin äh, proseduurin aloittanut, niin kuin lähetettiin jo äh, joukkoja torjumaan metsäpaloja. Täytyy kehua silloin, kun on aihetta, eikä kritisoida komissiota välttämättä koko ajan. Kiitoksia erinomaisesta työstä. On itsestään selvää, että koordinoitu ponnistus auttoi se pelastamaan henkiä, vaikka tietysti valitettavasti kuolonuhreikin oli. Kiitos paljon, että puhuitte myös tästä tuoreimmasta katastrofista EUn alueella. Nyt antaisin eko pääosastolle puheenvuoron Stuart David. Olkaa hyvä. Kiitos kollegat. On mukavaa olla täällä ja kuulla näin myönteistä palautetta, joten kiitos paljon. Olen Olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä tilintarkastuomioistuimen kanssa. Kiitos siitä ja kiitos esittelijälle lisäkommenteista. Totta kai aina parantamisen varaa on. Aina me olemme tietoisia siitä ja olemme tämän osoittaneet vastauksessamme. Olemme sitoutuneita tähän näihin parannuksiin ja kommenteissamme me osoitamme, miten sitoutuneita todella olemme. Se, mitä näissä toimenpiteissä tekemme, sillä todellakin on merkitystä ihmisille ehkä EU-ssa että maailmanlaajuisesti. Me byrokraatteina siis haluamme taata, että kaikki tämä toiminta on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta. Saimme tilintarkastustuomioistuimelta hyvin konkreettisia suosituksia, joiden pohjalta olemme jo ryhtyneet toimiin. Hyvin tärkeä suositus on se, että toimittaisiin nopeasti katastrofin aikaisessa vaiheessa sekä EU-ssa e että EUn ulkopuolella. Johannes Luhna pääjohtajamme oli myös DEVE- ja ENVI-valiokunnassa tänä aamuna ja puhui lisätyöstä, jota me teemme koko mekanismin arvioimisen eteen tässä puolivälivaiheessa. Tämä tilintarkastustuomioistuimen suositus sai meidät heräämään ikään kuin siihen, että meidän on dokumentoitava tarkalleen, miten nopeasti me pystymme reagoimaan ja Olemme nähneet tämän tänä vuonna toimissamme, miten siis olemme pystyneet tällä ERCCllä reagoimaan. Esimerkiksi me Chileen lähdimme ja siellä saimme, saimme tiimejä 48 tunnin sisällä paikan päälle Chileen tässä hätätilanteessa. Jäsenvaltio tietysti antavat tämän kapasiteetin käyttöön ja nämä asiantuntijat, joten pitää todellakin muistaa, että kyse ei ole pelkästään komission koordinoinnista tässä. Me koordinoimme siis nopeasti ja saamme tietyn kapasiteetin käyttöömme. Olen hyvin pahoillani kaikista kuolen uhreista Portugalissa. Haluaisin kiittää Portugalista edustajaa palautteesta tässä, tästä toimesta Portugalissa me, meiltä pyydettiin apua EUn pelastus, pelastusmekanismin, pelastuspalvelumekanismin kautta tämä avunpyyntö tuli kello 5.44 18, kahdeksantoista kesäkuuta ja ähm, seitsemän mennessä aamulla Ranskan hallitus oli jo tehnyt ensimmäisen tarjouksen lähettää näitä palokunnan lentokoneita metsäpalojen torjumiseen. Meidän pitää tällaisissa metsäpalotapauksissa toimia erittäin nopeasti puolen tunnin sisällä. Italialaiset kollegat olivat tarjonneet kahta lisää lentokonetta metsäpalojen torjumiseen ja vielä äh, saimme vielä lisäkapasiteettia senkin jälkeen. Eli päivän sisällä naapurimaiden tarjoama kapasiteetti tämän pelastuspalvelumekanismin avulla saatiin käyttöön torjumaan näitä metsäpaloja. Joten oli hyvin tärkeää, että saimme aktivoitua tämän mekanismin. Me Teimme jotakin myös, mitä, mikä otettiin esille Rova Kahdenpahin asiakirjassa. Me nimittäin koordinoimme kaikkien näiden ihmisten välillä, jotka tarvitaan paikan päällä. Eli tuona sunnuntaina, kun avunpöyntö tuli, me heti, me siis valvoimme asioita kellon ympäri ja me tuona sunnuntaina jo saimme kaiken koordinoitua. Me olemme katsoneet myös näitä pitkään aikavälin suosituksia saimme myös hyvin tarkkoja suosituksia siitä, miten voisimme paremmin yhteistä SESIS-järjestelmää parantaa, jotta siitä tulisi käyttäjäystävällisempi ja jotta jäsenvaltiot pystyisivät paremmin käyttämään tätä järjestelmää. Olemme heti aktivoineet myös työryhmän, joka on kehittämässä kehityssuunnitelmaa ja me haluamme, että kuljetuspyynnöt saataisiin automatisoitua tässä tietojärjestelmässä, eli näin pystyttäisiin viivaistamaan näitä hallinnollisia menettelyjä. Byrokraattit eivät välttämättä halua olla byrokraattisia. Me siis oikeudellisissa puitteissamme kaikin mahdollisin tavoin yritämme saada hallintoa toimimaan paremmin ja kuljetusten Yhteisrahoitus on yksi suurimpia työsarkoja tässä asiassa, mutta me haluaisimme myös, että käytetään standardoitua järjestelmää koko komissiossa. Me otamme käyttöön tämän myös Prevent ja Prepare-järjestelmän tänä vuonna. Me katsomme myös, miten saadaan maksettua näille asiantuntijoille, jotka ovat mukana tässä mekanismissa. Nämä ovat siis näitä tehtäviä, jotka auttavat meitä vastaamaan paremmin Kertomuksen kertomuksessa puhuttiin myös moniin muihin näkökohtiin, mutta en mene niihin nyt, sillä teillä on ollut jo pitkä aamupäivä. Mutta haluaisin vain sanoa, että olemme hyvin sitoutuneita tähän työhömme. Me olemme nyt siis jo ryhtyneet toteuttamaan parannuksia ja joissakin kysymyksissä meidän on tehtävä yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa, jotta saamme perustavanlaatuisempia muutoksia aikaiseksi tämän kauden loppuun mennessä. Palaamme niihin syyskuussa tai myöhemmin syksyllä näihin suurempiin muutoksiin. Niin siis täällä parlamentissa. Kiitos. Kiitos. Sitten loppupuheenvuoro tilintarkastustuomioistuimen herra Vesbergiltä. Onko teillä kommentteja? Don't really have any... Ei mitään kommentteja, oikeastaan ehkä vain yksi. Olen nyt yli kuusi vuotta tehnyt työtä ulkoisista, tällä tuomioistuinten sisällä EUn ulkoisten toimien alueella on paljon ongelmia koordinoinnissa. Ja se kenties on suurin ongelma, jonka olen nähnyt kaikissa kertomuksissa. Tämä on suuri esimerkki päinvastaisesta, jossa koordinointi toimii hyvin sujuvasti. Olisi ehkä syytä katsoa sitä, miksi se toimii tällä alueella niin hyvin, kun se ei muilla alueilla toimi niin hyvin. Se kun on kysymys tällaisista EUn ulkoisista toimista. Kiitos. Der Traum talous, äh, unelmahan olisi tällaisen best practice-käytäntö. Rova Kanva. Niin tätähän aina tilintarkastustuomioistuimen kertomuksilta toivoa, oli ne sitten tavanomaisia vai yrityskertomuksia, että ei mietitä aina sitä, että mitä voidaan parantaa, vaan että otetaan esille myös parhaiten käytäntöjen esimerkkejä, että tällä tavalla sitten voimme myötä vaikuttaa siihen, että toimielimemme tai ylipäänsä EU voi parantua parempaa kohti. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Sitzung. Kiitos paljon. Näin olemme saaneet tämän kokouksen päätökseen. Kiitos tulkeille myös. Me jatkamme kokousta jo 14.30. Silloin ei ole vielä tulkkausta. Silloin käsittelemme Euroopan ulkosuhdehallinnon eri puolilla maailmaa omistamien kiinteistöjen hallinnointia. Me aloitamme siis 14.30 Mehän annoimme ulkosuhdehallinnolle vuosi sitten vuoden määräajan. Nyt tämä määräaika on umpeutunut ja nyt meidän on keskusteltava siitä, mitä ulkosuhdehallinto on saavuttanut näiden täysin ylimitoitettujen toimistojen suhteen esimerkiksi New Yorkissa. Kiitos, hyvää ruokahalua kaikille ja kiitos myös kollega Valeanille.